Haluaisin kiittää kaikkia ja tämän jälkeen kuuntelemme äänestysselitykset. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil. Edustaja Busuttilin mietinnöstä koskien Euroopan unionin ja Barbadosin välistä viisumivapaussopimusta edustaja Masi Hidalgo Antonio. Hänellä on puheenvuoro. Minuutti. Presidente, no, no me enterado muy bien. Puhemies, en nyt saanut ihan selvää. Minuako tarkoititte, arvon puhemies? Minulleko annoitte puheenvuoron? Minuto sulla. Siis minuutin äänestysselitys Busutilin mietinnöstä, joka koskee EUn ja Barbadosin välistä aikaista oleskelua koskevaa viivisumiopaussopimusta. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin kummankin Simon, kaikkien Simon Busutilin che impediscono di intervenire in maniera normale nell'aula. Tämä häly estää puhujaa puhumasta normaalisti. Täällä on aivan liian paljon hälyä, eli on aivan mahdoton puhua. Niin, minun mielestäni on hyvä, että ollaan saatu byrokraattiset esteet raivatuksi näillä mietinnöillä. On myös tärkeää, että Haluan kuitenkin kunnioittaa kaikkia niitä riippumattomia ystävämaita ja hyödyntää meidän hyviä suhteitamme näihin maihin antaakseni panoksen siihen, että kaikki nämä maat rokottaisivat itsensä vielä pahempaa pandemiaa vastaan kuin sikainfluenssa konsanaan, nimittäin veroparatiiseja vastaan. Ne ovat erittäin ikävällä ja valitettavalla tavalla kärjistäneet talous- ja rahoituskriisiä, jota me tällä hetkellä käymme läpi. Meidän ei pidä olla viattomia. Tässä saattaa tulla uusia vaikeuksia. Ja Espanjassa Gurtelin tapaus paljastaa paitsi korruptiota, myös sen, että paljon pääomaa on johdettu näihin veroparatiiseihin. Haluamme siis hyödyntää tämän tilaisuuden kiinnittäksemme jälleen kerran huomion siihen, kuinka tärkeää olisi rokottaa itsensä tätä todellista pandemiaa vastaan, eli veroparatiiseja vastaan. Grazie, onorevole Masip. Della sua di... Kiitos, edustaja Masip selityksestänne. Ja nyt sitten seuraava äänestysselitys. Koelion mietinnöstä koskien arviointimekanismin perustamista Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten. Edustaja Sikierski. Traktat Schengen to nadanie nowej jakości obszarowi większości krajów Unii Europejskiej. Schengenin sopimus ei ole ollut olemassa vielä kovin kauan, mutta se on kuitenkin muuttanut Eurooppaa, mitä tulee ihmisten kykyyn liikkua jäsenvaltiosta toiseen. Schengen on riemuvoitto yhdentymisen kannalta, mutta se on myöskin vastuu erityisesti uusille jäsenvaltioille, jotka sijaitsevat ulkorajojen läheisyydessä. Kuitenkin on ollut vaikeuksia ihmisten vapaan liikkuvuuden osalta, kun he tulevat maista, jotka osaavat esimerkiksi Puolan ja Liettuan rajoilta. Eli nyt maiden välillä on uusia rajoja, vaikka siellä on hyvät naapurussuhteet ja paljon historiallisia sidoksia. Jäsenvaltioiden erinäiset tahot vastaavat siitä, että Schengenin valvontajärjestelmää sovelletaan, mutta se tehdään hyvin raskaalla tavalla. Finito. Grazie. Allora, si Kiitos. Ei ole enää muita, jotka haluavat esittää äänestysselityksen, joten istunto keskeytetään. Nauttikaa lounastanne.